Il Presidente. Allora, buon pomeriggio a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirjaa on jaettu. Onko siihen jotain huomautettavaa? Jos ei ole, niin sitten pöytäkirja on hyväksytty. Seuraavaksi neuvosto esittelee kantansa talousarvioesitykseen varainhoitovuosi 2014. Tässä nyt ei ole menettely ilman puhujalistaa, eikä myöskään sinisiä kortteja hyväksytä. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Rimkunas neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. On kunnia esitellä teille tänään neuvoston kanta talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2014. Ensimmäinen vuosittainen talousarvioesitys uusien rahoitusnäkymien äh, alla. Tämä hyväksyttiin toinen yhdeksättä. Puhemies, hyvät jäsenet, heti alusta pitäen haluaisin vakuuttaa teille, että neuvosto on valmis työskentelemään sekä Euroopan parlamentin että Euroopan komission kanssa tulevina viikkoina ja kuukausina, jotta voimme taata ja varmistaa sopimuksen realistisesta ja tasapainoisesta talousarviosta ensi vuodelle. Tiivis yhteistyö on välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvosto omalta osaltaan on valmis rakentavaan yhteistyöhön sekä kompromissihenkeen. Olen tyytyväinen huomatessanne, että budjettikolmikanta, joka pidettiin viime viikolla 3.9. oli hyvin myönteinen ja kannustava hengeltään. Olin erityisen tyytyväinen huomatessani, että me kaikki yhdessä Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston kanssa pidämme hyvin äh, samoista prioriteeteista työllisyyden ja kasvun tukemiseksi. Haluan korostaa tässä yhteydessä, että neuvosto yleisesti hyväksyy ne summat, jotka komissio on esittänyt talousarvioesityksessään ensi vuodelle kaikkien operatiivisten äh, menojen suhteen uudessa äh, monivuotisessa rahoituskehyksessä. Kaikki leikkaukset, joita neuvosto on tähän ehdottanut, perustuvat hyvin yksityiskohtaiseen analyysiin siitä, miten yksittäisiä ohjelmia täytäntöön pannaan ja toimenpiteitä täytäntöön pannaan ja mitään yleistä lähestymistapaa tai tällaista yleistä leikkuria ei ole käytetty. Neuvoston kanta ensimmäisestä talousarvioesityksestä uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä on 142 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoissa ja 136 miljardia euroa maksumäärärahoissa, ja suuri enemmistö jäsenvaltioista tuki näitä summia. Haluaisin kiinnittää huomiota ne kolmeen erityisen tärkeään tekijään, jotka muodostavat neuvoston kannan perusta. Neuvosto päätti ensinnäkin priorisoida niitä ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada Eurooppa kestävän ja mukaan ottavan kasvun ja työllisyyden radalle. Nuorisotyöllisyys, tutkimus, Erasmus ja PK-yritykset ovat painopistealueina ja talouden uudelleen liikkeelle saattaminen. Neuvosto toiseksi otti huomioon ne jatkuvat pyrkimykset, joilla jäsenvaltiot pyrkivät konsolidoimaan julkista talouttaan. Ja erityisesti korostettiin sitä, että hallinnolliset menot pidetään kurissa yhdenmukaisesti kansallisten politiikkojen kanssa niin, että kurinalaista taloudenpitoa korostetaan. Ja kolmanneksi haluamme jättää riittäviä marginaaleja monivuotisessa rahoituskehyksessä näiden maksukattojen sisään, jotta voimme sitten odottamattomiin tilanteisiin reagoida. Puhemies, hyvät jäsenet, nyt haluaisin lyhyesti esitellä neuvoston kannan pääkohdat jokaisen otsakkeen ja alaotsakkeen osalta. Mm. Haluaisin aloittaa otsakkeella yksi, älykäs ja mukaanottava kasvu. Erityisesti pidämme tärkeänä tätä otsaketta, koska se vastaa sellaiseen alueeseen, missä EU toiminnalla on merkittävää lisäarvoa. Sillä on avainasema Eurooppa 2020-strategiassa, erityisesti tutkimuksen, kilpailukyvyn, yrittäjyyden sekä innovaation aloilla. Sitten yksi a alaotsakkeessa kilpailukyky kasvun ja työpaikkojen puolesta tuemme toimenpiteitä, joilla on kilpailukykyä, erityisesti pieni, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä edistetään sekä investointeja koulutukseen, inhimillisiin voimavaroihin ja Erasmus for All-ohjelmaan. Eh, Tämän alaotsakkeen leikkaukset keskittyvät suuriin infrastruktuurihankkeisiin ja tämä Tätä on verrattu mahdolliseen rakennuskapasiteettiin ja verrattu myös edellisiin ohjelmakausiin. Leikkaus suuriin hankkeisiin, kuten ITER ja Euroopan laajuiset verkostot, on yhdenmukainen sen lähestymistavan kanssa, jota komissio on viimeaikaisesti ehdottanut määrärahojen etupainotteisuus, horisontti 2020, Erasmus eh, näinä ensimmäisinä varainhoito- eh, tai rahoitusnäkymien vuosina on merkittävää ja sitten eh, myöhemmin tuetaan näitä suuria infrastruktuurihankkeita. Neuvosto haluaa myös turvata riittävän mm, maksumäärärahatason rakennetoimenpiteille, jos ne tulevat alaotsakkeen 1b alle talous, sosiaalinen ja alueellinen kohesio, niin meidän olisi kasvatettava mm, näitä määrärahoja 7,5 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. 27-28.6. Euroopan neuvoston päätelmät mm, sisältävät 6 miljoonan määrärahan nuorisoaloitteelle ja se mahdollistaa sen, että edunsaajat EUn alueilla, jossa on korkea nuorisotyöttömyys, voivat hyötyä tästä ensi vuoden tammikuusta eteenpäin. Sitten otsake 2, kestävä kasvu ja luonnonvarat. Neuvosto ehdottaa sitä, että määrärahat vakautetaan verrattuna viime vuoteen, tähän vuoteen, ja kuitenkin neuvosto suostuu kasvattamaan hiukan markkina, markkinoihin liittyviä toimenpiteitä sekä maatalouden tukirahastoa 0,27 prosentilla. Muut menot tässä jakautuvat maaseuturahastoon sekä kalatalousrahastoon. Ne pohjautuvat viimeaikaisimpiin tietoihin ja ne voidaan vielä tarkistaa, kun komissio antaa esityksensä sitten syksyllä talousarvion korjaamiseksi. Otsake kolme sitten turvallisuus ja kansalaisuusneuvosto Neuvosto tukee pieniä leikkauksia sekä mm, sitoumusmäärärahoihin että maksumäärärahoihin ottaen huomioon tämän vastaanottokyvyn. Me tuemme määrärahoja, joita on ehdotettu maahanmuuttovirtojen ja turvapaikkojen osalta sekä sitten oikeuden, sisäisen turvallisuuden, julkisen terveyden sekä kuluttajasuojan aloilla. Suhteessa otsakkeeseen 4, globaali Eurooppa, neuvosto on asettanut sitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat alemmalle tasolle kuin komission ehdotuksessa, jotta heijastellaan paremmin budjettivaikutuksia ja otetaan huomioon myös tämä realistinen vastaanottokyky. Nämä otsakkeet yhdessä otsakkeen 1 ja 1b sekä otsakkeen 2 kanssa niiden osalta maksumäärärahoista neuvosto antaa lausuman, jossa se pyytää komissiolta eh, muutosbudjettia, jos eh, tämän vuoden maksurahat, eh, maksumäärärahat eivät pysty kattamaan tämän vuoden tarpeita näille otsakkeille. Kohta viisi hallintomenot. Me tunnustamme toimielinten pyrkimyksen rajoittaa hallintomenojensa kasvua budjettiesityksissään, ottaen huomioon myös henkilöstön määrän, kun tavoitteena on 2013-2017 vähentää henkilöstöä 5 prosentilla. Kuitenkin ö, olemme pystyneet tunnistamaan vielä muitakin säästökohteita. Me ehdotamme, että esimerkiksi palkkojen sopeutuksia 2011-2012 katsotaan uudelleen, koska neuvosto on sitä mieltä, että tämä mm. ei ole EUn toimielinten eh, tehtävä ennakoida tuomioistuimen päätöstä asiaan. Sama koskee näitä keskitettyjä virastoja. Tuemme mm, pieniä leikkauksia sekä maksusitoumuksissa että maksumäärärahoissa liittyen henkilöstömäärään. Neuvosto, kuten tavallista, ei muuttanut Euroopan parlamentin osaa talousarvioistyksessä. Ja sitten kohta kuusi kompensaatiot. Olemme hyväksymässä komission ehdotetun tasan. Puhemies, hyvät jäsenet, olen vakuuttunut, että neuvoston kanta eh, talousarvioesitykseksi 2014 heijastelee välttämätöntä tasapainoa sen välillä, että on otettava huomioon vaikea taloustilanne jäsenvaltioissa ja sitten toisaalta tur on turvattava riittävät rahat EU-budjetissa, jotta tuetaan uusia ohjelmia ja toimenpiteitä. Finanssipoliittinen konsolidointi ja kasvu, niitä on painotettava ja olemme kaikki samaa mieltä, että on hyvin tärkeää ja saamme lisäarvoa niistä ohjelmista ja toimista, joita tehdään Euroopan tasolla ja kaikki tukivat niiden mm, sopivaa rahoitusta. Myös valtiovarainministerit tukivat tätä rahoitusta, mutta me joudumme kuitenkin harjoittamaan budjet, kurin, kurinalaista mm, budjetointia ja julkisen hallinnon velkoja on vähennettävä Siksi jokainen lisäeuro Euroopan unionin budjetissa painaa kovasti kansallisissa budjeteissa. Ja se on rajoite, joka meillä kaikilla on. Ja sen vuoksi meidän on pakko priorisoida ja on löydettävä oikea tasapaino niin, että varmistamme sovittujen toimenpiteiden ja ohjelmien oikea-aikaisen täytäntöönpanon ja samalla rajoitamme ja saamme omat budjettimme kuriin Siksi luotan teidän tukeenne ja ymmärrykseenne tässä asiassa. Puhemies, hyvät jäsenet, Euroopan unionin talousarvio vuodeksi 2014 on merkittävässä asemassa talouden tukemisessa ja se on katalysaattori myös työpaikkojen luomiselle, kasvulle sekä investoinneille inhimillisiin voimavaroihin. Toivon, että tämä yhteinen tavoite ohjaa meitä keskusteluissamme tulevina kuukausina ja toivomme pääsevämme yhteiseen lopputulokseen talousarviossa vuodelle 2014. Kiitän. Mr. Eh, eh, Rimkusas. Kiitoksia ministeri Rimkunas. Ja seuraavaksi Lewandowski. Olkaa hyvä. Mr. Minister, on ollut... Hyvä puhemies, hyvä ministeri, hyvät jäsenet. Tämän päiväinen istunto on toinen mahdollisuus nyt kolmikantaneuvottelun jälkeen ilmoittaa huolestumisesta siitä, miten neuvosto on tulkinnut tätä 2014 talousarviota. Kun esiteltiin tämä talousarvioesitys 2014 viesti oli selvä. Nyt ei voida jatkaa saman tapaan kuin ennen useista eri syistä. Me äh, laadimme budjettiesityksen äh, siinä tilanteessa, kun oli pitkällä jo neuvottelut monivuotisista rahoituskehyksistä. Äh, ja tämä tapahtui myöhemmin kuin yleensä, nimittäin kesäkuussa ja se oli tietenkin tässä viitteenä talousarvoesitykselle, mutta myös meidän ehdotuksessamme niin nämä alhaiset katot seuraavissa näkymissä, niin se tarkoitti sitä, että lasketaan talousarviota 6 prosenttia, eli miljardin verran vähemmän kuin tänä vuonna. Ja maksatuksia oli 1,4, 8,4 miljardia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eli, mutta ei tässä voida siis rutiininomaisesti lähteä vain leikkaamaan, ja siksi olen huolestunut siitä, miten neuvosto on tulkinnut talousarvioesitystä. Ja kun 2014 oli jo tehty leikkauksia kovasti 2400 miljardia ja yksi miljardia. Ja tosiaan kun katson näitä leikkauksia, niin Tiedämme, että kaikkien näiden lupausten yhteydessä meidän täytyy kaikkien käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta voimme lisätä kasvua ja kilpailukykyä Euroopassa, kun elpyminen on hyvin heikkoa tänä vuonna ja ensi vuonna. Ja e, kun tehdään leikkauksia rakennerahastoihin, niin tämähän on juuri se väline, jolla pystytään edistämään kasvua ja kilpailukykyä. Ja tällaiset leikkaukset näissä otsakkeissa koskevat myös pk-yrityksiä ja tutkimusta ja kehitystä horisonttiin 2020 välineessä. Ja myös on vähennetty hallinnosta tukea tutkimukselle ja infrastruktuureille, ja tämä todellakin voi vaarantaa näiden ohjelmien täytäntöpanon ja ulkoiset toimet. Eli kun ajatellaan, mitä EUn ulkopuolella tapahtuu vaikkapa Syyriassa, niin nämä leikkaukset saattavat todellakin varantaa sitten meidän velvoitteidemme täyttämistä ulkosuhteiden osalta. En voi hyväksyä näitä selityksiä ja perusteluita, mutta näin on nyt sitten tehty, koska nähtävästi tarvittaisiin jonkinlaista joustonvaraa. 2014 kehityssuuntauksia varten. No, tämä on tietysti näiden erityisten välineiden luonteessa jo mukana, että sitten näitä kattoja voidaan nostaa eikä käytä jostain näiden kattojen sisällä. Ja nämä jatkuvat pyrkimykset vähentää sitä, mikä mistä on jo ennestäänkin leikattu, niin ei kyllä ole kovinkaan tyydyttävä, jos ajatellaan 2014 tarpeita. Tämä on huolestuttavaa. Ja kun me tiedämme, miten nämä isot projektit, miten niiden elinkaari toimii, 2014 ne eivät suinkaan pääty, vaan meillä on tämä N plus 2 sääntö vielä 2014 jälkeenkin ja ja tiedämme, mikä työmarkkinatilanne on Euroopassa, niin että meidän pitäisi todellakin ponnistella tällä kertaa. Ehkäpä siinä vaiheessa, kun katsotaan maksa, maksumäärärahojen kehittämistä, niin voidaan yhdessä keskustella siitä, miten maksatuksia voidaan kehittää. Ja mikä on noiden isojen projekteiden maturiteetti siinä vaiheessa? Ja siinä vaiheessa varmasti voidaan sitten keskustella jostain järkevästä lähestymistavasta budjetointiin näin kriittisellä hetkellä, kun on tapahtumassa elpymistä Euroopassa. Tämä on hyvin erityislaatuinen budjetti. 90 prosenttia valmisteluista on koskenut tällaisia eritteltyjä maksuja. Vain 10 prosenttia menee uusiin projekteihin 2014-2020 rahoituskehyksissä. Ja mukautukset, niin jos tällä oli kaksi tehty, niin pitäisi palauttaa. Ja sitten meillä on toimijoiden välinen sopimus, jossa on sovittu siitä, että kaikki toimijat pyrkivät vähentämään prosentin verran menojaan, eikä kukaan tästä pääse. Ja pyydän parlamenttia ottamaan nyt huomioon nämä argumentit, kun käsittelette 2014 talousarviota. Olen kiitollinen siitä, että pyritte ajassa laatimaan prioriteettilistan. Se helpottaa meidän arviointiamme ja toivottavasti pystymme todellakin tekemään hyvää yhteistyötä tässä menettelyssä. Nyt meidän pitää sitten myös laatia sitten täydentävät ehdotukset jo niistä kysymyksistä, jotka tunnemme. Ensimmäinen on ihan erityinen, joka koskee tätä 2014-2020 rahoituskesymin eh, etupainottamista, erityisesti eh, Erasmusta ja Horisontti 2020 välinettä ja toinen eh, täydentävä ehdotus koskee maataloutta ja kalastusala. No, toivottavasti pystymme nyt sitten 21 päivän sovittelumenettelyssä sopimaan asioista ja saisimme aikaiseksi järkevän neuvottelutuloksen. Kiitos. Uh, Kiitoksia Lewandowski. Ja seuraavaksi sitten Holmeier, esittelijä Euroopan parlamentista. Herr Präsident. Puhemies. Neuvosto, komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin lyhyesti yleisestä talousarviosta. Pari huomiota ennen kuin puhun parlamentin budjetista. Kuulin kyllä ja ymmärrän, että neuvoston puheenjohtaja toteaa, että se ei nyt halua mitään yleisiä leikkauksia tehdä, mutta minulla on hiukan se vaikutelma, että viime kädessä budjetissa täytyy tehdä leikkauksia kun katsotaan sitten myöskin eri jäsenvaltioiden taloustilannetta. Ja jokainen leikkaus tämän logiikan mukaan, jota haluamme täällä noudattaa, ja Anni Jensen, joka puhuu minun jälkeeni, niin voin jo etukäteen tukea häntä ja ilmaista tukeni hänelle. Sitten Euroopan parlamentin budjetista. Haluaisin lisätä ensinnäkin, että Euroopan parlamentti ottaa budjetissaan huomioon inflaation. Meillä on Euroopan parlamentin budjetissa vähän erityispiirteitä ja meidän täytyy heijastella tätä erityistilannetta. Meidän täytyy miettiä kautta. 2,2 prosenttia on nyt tullut lisäkustannuksia. Demokratia maksaa välillä myöskin rahaa ja tästä syystä se täytyy myöskin laskea budjettiin mukaan. Ja me emme voi sieltä välttyä. Meidän pitää tehdä enemmän yhteistyötä alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa, mutta kuitenkin tämän, tällä hetkellä me ei ole mitään konkreettisia lukuja, eli lähden nyt siitä, että näitä konkreettisia lukuja saadaan käsin vasta sitten, kun neuvottelut on saatu päätökseen. Yleisesti ottaen Euroopan parlamentin budjetti on myöskin säästöbudjetti siinä mielessä, että reaali kasvua ei ole, vaan kasvu on miinus 0,3 prosenttia. Ja sitten täytyy katsoa myöskin Kroatian mukaan tulon aiheuttamat kustannukset. Sitten muista toimielimistä, erityisesti ulkosuhdehallinto. Siitä sanoisin, että että minulla on se vaikutelma, ja olen puhunut tästä jo kolmikataneuvotteluissa, eli en nyt ole varma, pystyykö neuvosto pitämään päätöksestään kiinni, koska nyt kun katsotaan, että 1,7 prosenttia on ollut kasvua toimielimessä, joka on vielä keskeneräinen, niin tämä nyt ei ole mitenkään helppo tilanne, ja tästä syystä Minulla on sellainen käsitys, että kun puhumme ulkosuurihallinnon budjetusta, niin meidän täytyy miettiä turvallisuutta ja miettiä keskusteluita, jotka liittyvät Edward Snowdeniin, turvallisuuskysymyksiin ja tähän, tätä vastaaviin kysymyksiin. Ja näistä teknisistä kysymyksistä täytyy keskustella ja sitten myöskin maksutasosta. Ja toisista toimielimistä sanoisin, että kaikki eivät ole noudattaneet tätä analyysiä ja pyytäisin neuvostoa, että voisimme käydä vähän tiiviimpää keskustelua tästä asiasta neuvotteluissa, koska hiukan pelkään, että kun ajatellaan näitä yleisiä leikkauksia, maksutasohan on laskettu. Näistä pitää vielä keskustella, jotta saamme aikaan järkevän budjetin tai järkevät budjetit muille toimielimille. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Holmeyer. I give the floor. Kiitoksia. Seuraavaksi Anne Jensen. Tack, herr Forman. Kiitos puhemies. Välitön reaktio parlamentissa äh, neuvoston esityksellä on pettymys. Nimenomaan niillä alueilla on leikattu, kun tarvi, kun, äh, joilla vaikuttaa kasvuun ja äh, kehitykseen, ja että pystytäänkö näillä sitten selviämään. Emme, tämä ei ole kestävä tilanne, emmekä voi sitä hyväksyä. Ja komission esityskin oli jo 5-6 prosenttia alle tämän vuoden komissio siis oli jo esittämässä leikkuribudjettia meille. Ja neuvosto leikkaa nyt sitten niissä rahoissa, jotka liittyvät tutkimukseen, innovaatioihin. Ja tämä mielestäni on vastoin sitä sopimusta, joka saatiin aikaiseksi monivuotista rahoituskehitystä neuvoteltaessa. Mielestämme meidän piti saada tutkimukseen, koulutukseen ja innovaation lisää varoja, ja nyt neuvosto ei pitäydy tässä sopimuksessa, ja siksi Euroopan parlamentin on nyt tehtävä kaikkensa, jotta se saa työllisyyteen ja kasvuun sekä nuorisotyöllisyyteen lisää rahoja niin, että vaikea tilannetta jäsenvaltiossa voidaan auttaa. On myös muita alueita, joilla budjetti on tiukka, esimerkiksi tiikan alalla Syyrian osalta nämä uudet pakolaisvirrat luovat uutta painetta ulkosuhteiden osalle. Sitten hallintomenoissa on jo leikattu menoja aivan kestämättömälle tasolle. Mitä tulee näihin virastoihin, emme ole samaa mieltä komission kanssa täysin, mutta kuitenkin äh, finanssialan valvonta on semmoinen alue, jota tulemme pitämään silmällä hyvin läheisesti. Kysymyshän on aina siitä, mille tasolle nämä maksumäärärahat on laitettava, kun tämähän liittyy paljon siihen, miten ne laskut tulevat suurissa hankkeissa. Olemme vuosittain suostuneet siihen, että näitä summia leikataan, mutta nyt olemme jo niin pohja mudissa, että sattuu. Meillä on tänä vuonna jo vaikeuksia ollut komissiossa pystyä maksamaan laskuja. Ensi vuosi tulee olemaan vielä pahempi. Ei voi siis hyväksyä tällaista, että komissio laitetaan näin tiukkaan rakoon. Siksi Euroopan parlamentti keskittyy kovasti maksumäärärahoihin tulevissa neuvotteluissa. Kokonaisuudessaan haluaisin sanoa, että nämä eivät tule olemaan helpot neuvottelut, vaan ne liittyvät paljolti myös neuvotteluihin korjaavasta talousarvioestyksestä. Ja haluaisin nyt jo kiittää Liettuan puheenjohtajavaltiota ja kunnesia tästä johdannosta ja alustavasta työstä, jota te olette tehneet ennen neuvotteluja omassa maassa, niin meillä on sanonta, että kun on tahto, niin keinokin löytyy. Enkä epäile ollenkaan, etteikö Liettuan puheenjohtajavaltiolla olisi halua löytää ratkaisuja, mutta tiedän kyllä, että vaikeassa paikassa olette niiden muiden maiden kanssa, joiden kanssa joudutte tekemään yhteistyötä ja jotka haluavat vain säästää ja säästää, eivätkä avaa silmiään todellisuudelle. Meidän on varmistettava se, että komissio on sellaisessa tilanteessa, jossa laskut pystytään maksamaan. Kiitän. Mrs. Jensen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Lamassu. Ole hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puhemies. Yksi ainoa puheenvuoro 2014 talousehdotuksesta ja myös lisätalousarviosta 2013, koska niitä molempia koskee sama poliittinen velvoite, eli on noudatettava kolmen toimielimen välillä tehtyä sopimusta monivuotisista talousrahoituskehyksistä. Ja sehän tosiaan sitoo kaikkia hallituksia korkeammalla tasolla mutta nähtävästi kuitenkin budjettiministerit jättävät sen huomiota. Viime syyskuussa hyväksytty ehdotus 2014 leikkaa komission ehdotuksesta tärkeimpiä poliittisia prioriteetteja, jotka on sovittu kuitenkin yhdessä. Sen ovat sanoneet tässä muutkin. Se koskee nuorten työllistämistä, tutkimusta, pk-yritysten tukea, erosmuksia kaikille ja rahastoja, jotka tukevat kasvua. Ja näin voidaan esittää kysymys, mitä hyötyä pysyvistä edustajista on, jos he eivät pysty informoimaan budjettiministereitä poliittisista päätöksistä, jotka on tehty neuvostossa poliittisella tasolla, jotka on vielä juridisesti vahvistettu yleisten asian neuvostossa. Onko parlamentin valvottava sitä, että hallitusten päämiehet saavat ministerinsä tottelemaan. Me olemme neuvotelleet kuukausien ajan äh, rahoituskehyksistä ja äh, sopimus, joka saatiin aikaiseksi heinäkuussa, sitä parlamentissa suuri enemmistö tuki. Nyt kaikkien täytyy osoittaa hyvää tahtoa ja noudattaa sitoumuksia, hienoja sitoumuksia, jotka on tehty. Ja puolin ja toisin me olemme neuvotelleet sellaisella periaatteessa, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Nyt on kaikesta sovittu ja meidän täytyy panna täytäntöön sovittua. Jo roomalaiset sanoivat, että sopimuksia tulee kunnioittaa. Sama koskee myöskin lisätalousarvioita ja maksumäärärahoja 2013. Meidän pitää nyt sopia viimeisistä puuttuvista määrärahoista ja komissio tulee välittömästi ehdottamaan toista osiota, joka koskee 3,9 miljardia. Ja niin kauan kuin tästä toisesta osiosta ei ole saatu suostumusta neuvostosta, niin myöskin 2014-2018 rahoituskehysten vahvistaminen ei voi mennä äänestykseen parlamentissa. Me olimme aikeissa äänestää monivuotisista rahoituskehyksistä tässä istunnossa, nimittäin huomenna, mutta nyt on jouduttu tulkemaan äänestystä toiseen äänestykseen lokakuussa, eli yli kuukaudella. Mutta sillä välin me tulemme pitämään kolmikantaneuvottelut maksatuksista ja kiitämmekin Lettuan kautta siitä, että olette hyväksyneet tämän periaatteen, joka edellinen puheenjohtajakausi hyvä hylkäsi. Toivottavasti pystymme sen sopimaan näistä 2013-2014 päätöksistä. Kaikki poliittiset valinnat on tehty, nyt täytyisi noudattaa niitä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi taas neuvostosta Rinkunas. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin kovasti kiittää komission jäsentä Lewandowskia, esittelijöitä, Holmajeria, Jenseniä, budjettivaliokunnan puheenjohtaja Lamas suoria erittäin arvokkaista huomioista ja näkemyksistä. Tässä vaiheessa me katsomme, että kun ymmärrämme paremmin toistamme kantoja, neuvoston ehdotuksen suhteen lisätä talousarvioesityksessä 2014. Sehän on tärkein tavoitteemme ja mielestäni tässä on onnistuttu. Ja nyt voimme sitten alkaa todelliset neuvottelut vuoden 2014 talousarviosta tulevina kuukausina. Ja vielä kerran katson, että tänäinen keskustelu on ollut erittäin hyvä lähtökohta, josta voimme jatkaa. Haluaisin lisätä, että me luotamme komission tukeen koska sehän on yleensä toiminut välittäjän tehtävässä näissä kysymyksissä. Ja odottelemme yhteistyötä komission jäsenen Lewandowskin kanssa. Ja voin vakuuttaa, että puheenjohtajavaltio Liettua ja myöskin minä teemme kaikkemme, jotta pääsemme myönteisiin tuloksiin. Kiitän teitä kovasti huomiostanne ja toivotan parlamentille kaikkea menestystä, kun se tarkastelee neuvoston kantaa tulevina viikkoina ja odottelemme neuvotteluitamme loka- ja marraskuussa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Seuraavaksi Lavian mietintö. Lisätalousarvioesitys numero 2 2013.